πρόεδρος. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Επαναλαμβάνουμε την συνεδρία. Hyvät kollegat, kokous jatkuu ja haluaisin kertoa teille ensin, että pöytäkirjat on jaettu teille eilisen kokouksesta. Jos ei tule mitään huomautuksia, vastalauseita, niin tämän kokous loppuun mennessä, niin istun loppuun mennessä, niin niitä pidetään hyväksyttyinä. Ensimmäinen kohtaisuus listalla.